So dear colleagues. Kollegat, voisitteko istua paikoillinen? Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Elke Königin yhteisen kriisiratkaisuneuvoston puheenjohtaja, kuten tiedätte. On hieno saada teidät tänne. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tulette valiokuntaan tänä vuonna. Ja ensimmäinen kerta sekin, kun uudistimme teidän mandaattinne, joten hienoa aloittaa uusi yhteistyön kierto ja toimielinten yhteistyö kanssanne. Näemme teidät joulukuussa viimeksi, silloin äänestimme toimintanne jatkamisesta, kuten kollegat tietävät tiettyjä asioita on tapahtunut sen jälkeen, joita voidaan ehkä käsitellä tänään. Hyväksymme lautakunnan uuden jäsenen herra Jatsbekin. Sitten tuli myös tilintarkastustuomioistuimelta kertomus. Sitten Latviassa tämä ABLV-pankin tapaus, jossa kriisiratkaisneuvosto teki päätöksen siitä, josko kilo ei. No siis se päätti olla ryhtymättä kriisiratkaisutoimiin sen ja sitten lopuksi haluaisin kiittää teitä tästä neuvostonne on julkaistu useita asiakirjoja, jotka liittyvät Banco Popularin tapaukseen. Kiitos teille tästä. Parlamentilta tuli tähän pyyntö, joten on mahtavaa, että nyt on enemmän avoimuutta näissä tapauksissa. Lisäksi työstämme omaa pankkipakettiamme ja useita säännöksiä siihen liittyen – jotka liittyvät teidän toimialanne, joten varmasti käsittelette niitäkin asioita. Eli laaja kattaus keskustelua varten, olkaapa hyvä. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja Kuotieri ystävällisistä johdantosanoista. Olen täällä ja todella haluankin olla täällä, koska tilivelvollisuus on avain kysymys neuvosto varsinkin, koska me haluamme hyödyttää Euroopan kansalaisia, joita parlamentti edustaa. Aina arvostan teidän mielenkiintoanne ja olette laatineet jo varsin ison esityslistan täksi päiväksi ja äh, suorasta ketkustusta myös kiitän. Ja ensinnäkin herra Boston Jatsbek eilen vahvistettiin tehtäväänsä Eurooppa-neuvostossa, joten nyt hänen täyt- meidän täytyy alkaa neuvottelemaan ja toivottavasti hän pääsee pian takaisin, jotta johtokunta voi jälleen jatkaa toimintaansa. Omissa puh- omassa puheenvuorossani haluaisin käsitellä tilintarkastustuomioistuimen kertomusta lyhyesti. Haluaisin niin kuin jo mainitsitte, nämä asiakirjat, asiakirjat jotka liittyvät Banco Popular-tapauksen kriisinratkaisuun, puhun siitäkin hiukan. Ja sitten hiljattainen tapaus, joka liittyy ABLV-pankkiin ja tietenkin kerron joitakin näkemyksiä tarkistuksista äh, pankkien elvytyskriisinratkaisudirektiiviin ja yhteisen kriisinratkaisumekanismiasetukseen, vakavaraisuuslainsäädäntöön. Sitten ensinnäkin tästä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta. Ohjelmamme tälle vuodelle julkaistiin marraskuussa ja meillä oli tilaisuus siitä puhua joulukuussa, joten en käytä aikaa ohjelmamme käsittelyyn tänä vuonna, mutta kaksi viikkoa sen jälkeen, kun julkaisimme tämän ohjelman, tilintarkastustuomioistuin teki joukon suosituksia johtuen heidän tarkastuksestaan ja pääasiassa Tämä tapahtui 2016 loppuvuodella ja 2017 alussa. Ja nyt olemme saaneet näitä suunnitelmia. Meillä on ollut erittäin tehokasta yhteistyötä tuomioistuimen kanssa, ja vaikka he olivat kriittisiä, niin olimme tyytyväisiä heidän esittämistään suosituksista, ja me panostamme niihin konkreettisesti. Äh, liitämme ne 2017 kriisiratkaisusuunnittelusykliin, joka oli siinä vaiheessa meneillään, ja tämä liittyy myös monivuotiseen työohjelmaamme, ja suoraan sanottuna tähän liittyy paljon kysymyksiä, esimerkiksi henkilöstökysymykset, yksi aiheista, jotka tuo kriisi, tuomioistuin otti esiin kriittisessä mielessä. Me nyt itse asiassa olemme jo saaneet henkilöstötilanteen aika kuntoon ja aiomme vielä viedä loppuun henkilöstökaavio, mitä on voinut loppuun mennä. Sitten toinen suositus liittyi selvästi MREL-politiikkaan. Nyt 2017 vuonna ensimmäinen MREL-päätökset tehtiin. Ne vaikuttavat myös tähän vuoteen, mutta selvästikin vielä enemmän täytyy tehdä. Ja 2018 selvästi tulee olemaan vuosi, jossa keskitytään siihen, että määritellään MREL-vaatimukset kaikille pankkiryhmille ja huomattaville yksiköille pankkikonserneissa. Sitten muitakin suosituksia ollaan toteuttamassa 2018-2020 kaudella mukaan lukien merkittävät esteet pankkien purkamismahdollisuudelle. Sitten se, että jatkuvasti pyritään tarkistamaan yhteistyösopimustamme kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten kanssa, ja tämä liittyy myös EKPn yhteisymmärrys pöytäkirjaan. Toivottavasti tämä viedään loppuun ihan tulevina viikkoina jo. Ja sama koskee myös kriisinratkaisusuunnittelu ohjekirjaamme tässä asiassa toistaiseksi. Tarkastelemme asiaa yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa ja toimimme askel askeleelta. Lupaan teille, että myöhemmin tänä vuonna voitte saada lukea tätä opusta tai eh, vähän myöhemmin, kun voimme päivittää myös tätä ulkoista manuaalia, mutta halusimme toimia hiukan rauhallisesti Ja aivan erityisesti tämä päti myös kriisinratkaisusuunnitelmiin koskee kaikkia pankkeja meidän alaisuudessamme viimeistään 20 mennessä. Tiedän, että joillekin teille tämä juna kulkee ihan liian hitaasti, joillekin taas edetään liian nopeasti. Nyt haluaisin vielä toistaa, että kriisinratkaisusuunnittelu on iso hanke. Samanaikaisesti mikään vastuullinen pankin johdon ei pidä osoittaa, että kriisinratkaisuneuvosto tekee päätöksiä kun arvioidaan tietoja, pitäisi poistaa kaiken tyyppisiä esteitä. Tämän kaiken pitäisi tapahtua nyt. Joten aurinko paistaa, on hyvät olosuhteet, ei syyttä odotteluun. Ja tällaisen viestin kollegani ja minä haluamme jatkuvasti välittää pankeille ja mielestäni tätä kautta saadaan myös tuloksia. Sitten näihin hiljattaisiin kriisinratkaisuneuvoston päätöksiin ja lyhyesti kommentoin ja kiitän teitä ystävällisistä sanoistanne, kun tästä julkaisusta, joka liittyy ensimmäisen me Banco Popularin helmikuun alussa. Konsultaatio meni aika pitkä aika, niin silloin julkaisimme huomattavaa lisää tietoa tästä tapauksesta. annamme tämän kriisiratkaisupäätöksen arvostus, arviointi kaksi vaiheen. Tämä on osa 2016 kriisiratkaisusuunnitelmaa me yht, haluamme sanoa selvästi, että jotkut osat pysyvät jatkossakin luottamuksellisena tietona. Mehän emme omista tätä tietoa tietenkään. Tämä liittyy EKPn omistamaan tietoon. Ja osittain tämä myös heikentäisi julkista, julkisia e- etuja tässä pankissa. Tämä, ja vielähän sitä arvioidaankin tällä hetkellä. Me olemme velvoitettuja noudattamaan arvioijan riippumattomuutta ja antaa hänelle tarvittava aika viedä arviointityö loppuun, niin kuin te. Me kärsimättömästi odotamme tätä arviointia kolme ja olemme tehneet selväksi arvioijalle, että toivomme, että hän lopettaisi tämän arviointityön mahdollisimman nopeasti, mutta tämä on heidän käsissään, koska he ovat riippumaton taho Enkä usko, että kukaan haluaa sitä, että syytetään että siitä, että heitä on, olisi painostettu arviointityössään. Haluamme varmistaa, että saamme tämän arvioinnin, mutta jätämme kuitenkin heille tarvittavan liikkumavaran. Sitten kaikkein hiljattaisimpaan tapaukseen helmikuussa päätettiin, että kriisiratkaisutoimintaa ei tarvittu latvialaisen pankin kohdalla. Ja tämän takia pankkeja ollaan purkamassa. Latvian ja Luxemburgin lakien mukaisesti. Tämä on vielä aivan uusi tapaus ja aika erikoinen tapaus se onkin, joten meidän täytyy olla varovaisia ja vetää tästä tietyt johtopäätökset ja ennen kuin ruvetaan mitään, mitään yleistämään. Ensinnäkin tämä oli elävä muistutus siitä seikasta, että maksukyvyttömyys on edelleenkin pääreitti, ykkösreitti pankeille. Vain julkisen edun takia, elintärke, elintärkeiden toimintojen takia me ryhdymme kriisinratkaisuun. Mitä tulee ABLV-pankkiin, kriisinratkaisusuunnitelma 2017, joka siis laadittiin ajoissa sinä vuonna, siinä todettiin, että puuttui elintärkeitä toimintoja, koskien jäsenvaltioita tai unionia, eikä tämä ole julkisen edun mukainen. Ja siksi jo silloin sanomme, että jos jokin menisi pieleen, niin maksukyvyttömyysmenettely menettely olisi tässä paras strategia. Mutta ikävä kyllä tämä tapaus siis todettiin, että hyvä, oli suunnitelmat, päätös tehtiin, mutta ikävä kyllä tämä tapaus myös osoitti, kuinka tärkeää on harmonisoida pankkien maksukyvyttömyyslainsäädäntöä. Yhteiset kriisinratkaisupuitteet puitteet liittyvät noin 19 erilaisen maksukyvyttyvyysmenettelyyn, ja tähän liittyy myös tällainen arvio, että siitä, onko pankki kaatumassa tai todennäköisesti kaatumassa, se ei välttämättä liity maksukyvyttömyys- ja likvidaatiokriteereihin. Jos on yhteiset standardit pankkien maksukyvyttömyysjärjestelmässä, voimme selventää linjaa kriisiratkaisun ja maksukyvyttömyystoimien välillä. Ja ei tässä tapauksessa, mutta yleensäkin poistaa vääriä kannustimia, koska tämä no credit, greater worse off periaate kriisiratkaisussa antaisi saman tuloksen kaikissa pankkiunionin maissa, eikä tulos riippuisi kansallisesta lainsäädännöstä. Sitten yhteisestä kriisinratkaisumekanismista tällä hetkellä olemme työstämässä kansallisia ohjekirjoja, joissa määritellään, miten pitää täytäntöönpano kriisinratkaisusuunnitelmia jokaisessa maassa, mutta tarkastelemme myös tilannetta, jos ei ole kriisinratkaisu, kriisinratkaisu päätöstä, vaan tämä tapahtuu maksutyöttömyyslainsäädännön mukaisesti. Tämä on monimutkaista työtä, paljon yhteistyötä tarvitaan, mutta tämä on aina toiseksi paras tapaus verrattuna harmonisoituun järjestelmään. Ja harmonisoitu järjestelmä tai vain lainsäätäjät voivat tämän saada aikaan. Siksi katsonut teitä. Sitten lopuksi hiukan tästä pankkipaketista. Sillähän on moniakin nimiä. Ensin kommentoisin tämänhetkistä muutosta kriisiratkaisu kehyksen, joka liittyy, perustuu meidän saamaamme kokemuksen. Olemme seuranneet teidän käymäämme keskustelua vapaasti ja läheisesti ja huomasimme ainakin yhden yhteisen teeman, vaikka sitä ehkä käsitellään eri tavoin ja tämä aihe oli suhteellisuus. Me ymmärrämme, allekirjoitamme tämän periaatteen ja sovellamme sitä kriisiratkaisupuitteissamme itse kiistatta lainsäädännön kautta kriisiratkaisuviranomaiset viranomaisia voidaan ohjata ja raamittaa heidän työtään. Mutta puhumme nyt suoraan, jos te haluatte meidän olevan suhteellisia, niin meillä täytyy olla myös tarvittavaa harkintavaltaa. Tämä liittyy moniin eri alueisiin, esimerkiksi MREL-vaatimusten laatu ja määrä, aikarajat, noudattaa niitä ja miten voidaan korjata myös MREL-rikkomuksia and as a resolution authority if we want. Jos me haluamme keskittyä pankkien purkamismahdollisuuteen tai erilaisten purkamismahdollisuuteen, silloin tarvitaan harkinta, harkintaa, jotta voidaan sovittaa MR-vaatimukset tarpeita vastaaviksi. On ihan luonnollista odottaa, että olemme suhteellisia ja selitämme tekemiämme valintoja. Mielestäni olisi vaarallista rajoittaa kykyä räätälöidä toiminta erityistilanteisiin eri pankeissa, kuinka paljon on etuoikeutta etuoikeudeltaan huonompaa velkaa ja muuta velkaa ja kuinka paljon tarvitaan, joten iso vetoomus tavallaan ensinnäkin sen puolesta, että ei mitään jyrkkiä vaikutuksia pankkien välillä, mutta myös harkintavaltaa kriisinratkaisuviranomaisille. viranomaisille niin kauan kuin tarvittava jousto on mukana MREL-vaatimusten kalibroinnissa ilman kattoja rajoituksia ja kriisinratkaisuviranomaiset voivat sovittaa ko- korjaavat toimet MREL-rikkomuksen tapaustapaukselta. Niin kauan kuin näin tapahtuu, silloin voimme sopia myös siitä, että poistamme lisäohjeistusta niin, että järjestelmästä tulee hiukan joustavampi. Mitä tulee sitten puitteiden valtavirtaistamaan, kun asettaa nämä vaatimukset, olisi hyvä tarkastella uudestaan niin sanottua tämänhetkistä tois, kahden tason prosessia, jossa kriisiratkaisun neuvosto määrittelee MREL-tavoitteet, mutta sitten me emme osoita päätöstämme pankeille, vaan kansallisille viranomaisille, joiden sitten täytyy täytäntöönpanna päätöstä ilman liikkumavaraa, koska heidän pitää soveltaa meidän päätöstämme. Täytäntöönpano tapahtuu vain 19 kansallisen hallintolainsäädännön mukaisesti. Ehkä olisi helpompaa ilman, että tulokset tulisi yhteen sopivampi, jos suoraan soveltaisimme päätöksiä pankkeihin. Lopetan nyt, koska sanoin tämän jo aika montakin kertaa. Ja puhun vielä hiukan moratoriosta. Tätä tarvitaan kriisiratkaisutoimissa yhtenä välineenä. Ja nyt ehkä teen, nyt puhun joka tapauksessa liian pitkään, joten vielä lopuksi äh, haluan todeta, että en käsittele ollenkaan edisiä Euroopan talletussuojamekanismia tai yhteistä varautumisjärjestelmää tai maksuvalmiuskysymyksiä kriisin ratkaisuissa komission ja keskuspankkien pitää työstää tätä asiaa samoin meidän, mutta varmasti palaamme näihin asioihin kysymyksissä ja vastauksissa. Kiitän teitä kärsivällisyydestänne. Kiitos. Paljon asioita, joita käsittelitte. Kollegat ottavat varmasti osittain niitä esille. Otetaan sitten keskustelu. Ensinnäkin Burhard Paltz. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan komissiohan on tässä kuussa tehnyt ehdotuksen Liebe ja... lainoista ja kesältä 2016 totesitte, että tämä on kysymys, jota pitäisi käsitellä joka kuukausi, sillä tämä ongelma ei tule katoamaan. Tämän te siis sanoitte jo kaksi vuotta sitten varmaankin on odottamaan pitkään, Rova König. Me täällä Euroopan parlamentissa olemme myös joutuneet odottamaan pitkään. Nyt komission suunnitelmat näistä järjestelmättömistä lainoista ovat olemassa. Komission etenemiskertomuksessa puhutaan tasosta, joka on edelleen noin 950 miljardia euroa. Sen sijaan Akre, nämä luvut, jotka on nähtynä niissä, tämä MREL-pohja nähdään alhaisempana – vähäisempänä. Ja nyt EKPn eh, e pankkivalvonta puhui siitä, että näitä odotuksia vietäisiin alaspäin poliittisesta paineesta johtuen samaan aikaan kuitenkin yhä äänekämmin puhutaan siitä, että ESM muuttuisi eurooppalaiseksi valuuttarahastoksi, joka johtaisi siihen, että pankkien pääomittaminen olisi helpompaa julkisilla varoilla. Minusta tämä on asia, jonka pitäisi huolestuttaa meitä. Sillä juuri kun vanhoja taakkoja ei ole hoidettu markkinoiden kannalta johdonmukaisesti, niin niin haluaisinkin kysyä teiltä nyt tässä kuulemisen aluksi, mitä neuvoja te antaisitte meille eh, yhteisen neuvoston eh, johtajana, kun puhutaan siitä, että vähennettäisiin näitä vierasettomia lainoja? Thank you. No. Kiitos voisin helpottaa niin sanoa, että järjestävät lainat on valvojien aihe, eikä se liity kriisiratkaisuneuvoston toimintaan, mutta en minä yleensä pakoile. No, olen sanonut monasti ja sama pätee MRL-keskusteluun, että toistaiseksi talouden tilanne on hyvä, joten jos pankit eivät kestä, että nyt, no haluatko ensinnäkin tehdä niin, ja sitten suoraan sanottuna järjestelmän tasot ovat tulleet alas. EKP käyttää sen toimivaltuuksiaan hyväkseen ja kertoo pankeille, että niiden pitää laskea tuota tasoa. No, en nyt tuliko mitään ihmelääkettä, niin että tämä ratkaistaisi ilman mitään maksuongelmaa, että miten voidaan varmistaa, että tätä käsitellään. Komission ehdotukset ovat minusta arvokkaita mukaan lukien osuudet, jossa me olin mukana, eli tämä asiakirja niin mahdollisista kansallisista EMCistä. Mutta mitenkään ei voida saada tappioita vaan katoamaan. on ajattu sitä, että tajanomaisesti olisi valtio rahoitteisia AMC, ANCtä, niin en nyt usko, joten mitä ne voida tehdä heti, mutta suunnan pitää olla selvä ja ennen kaikkea tämä on yksittäisten pankkien tehtävä ja siinä mielessä minusta EKP oli järkevä, kun sanoi, että tässä on ongelma, joka pitäisi ratkaista ettei seuraavaa kriisiä synny, joten täysi tuki kyllä siihen, että voidaan käsitellä näitä omaisuuden hoitoyhtiöongelmia, sillä muuten seuraavat MPL-ongelmat tuottamaan rumia. Thank you. And... Kiitos. Jos nyt on vakavaraisuussäännökset lainsäädännössä varajastuneen, niin se ei ole vesittämistä, vaan se on siksi tämän asiat kunnolla. Jakob Weizsäcker. Yes, uh, thank you, Chair, and thank you uh, Frau König. It's a... Niin, no, kuningas on, äh, kuning, König on iloinen, että olette täällä. Uh, come back to... Kysymyksellä palaisin Euroopan tiedostumistamme kertomukseen. Minusta, kun me nyt kerran käymme keskustelua äh, Ämrilistä, olisi tietysti hyvä, ja hyödyksi saada tällaisia riskiratkaisumenetelmiä, joiden osalta on olemassa suunnitelma, että voitaisiin kalibroida hiukan paremmin sit niitä perusteluja, joita me teemme Amrelin osalta kontekstissa, joka ei ole saanut siihen vaikuttavat vain kokemukset rahoituskriisistä ja valitettavasti vaikuta siihen tulokseen, jolla varmistettaisiin se, että suurimmatkin eh, instituutiot täytyy, niin täytyy olla sellaisia, että ne ovat eh, eh, ratkaistavissa nämä ongelmat ja miten voitaisiin ajatellen suuria pankkeja, me liikumme eteenpäin hiukan nopeammin niin, että ne, ne ovat täysin, täysin niissä nämä kriisiratkaisut ovat täysin noudatetaan täysin sääntöjä, mutta miten se oli sellainen prosessi, jossa voimme arvioida, enkä tiedä, pitäisikö teidän instituutin tehdä tämän vai jonkun muun, miten voidaan arvioida sitä, onko, ovatko tällaiset suunnitelmat sellaisia, että niiden kautta kaikista instituutioista sanaa sellaisia, että ne selviävät kriiseistä. Tämä siis Euroopan tilastotumistuimen kertomuksesta. Ja sitten toinen kysymys, joka liittyy ESAn arviointiin, Uskotteko, että olisi hallittavaa, ajatellen teidän kokemuksianne, se, että olisi olemassa yksi kriisin ratkaisu menetelmä tulevia ongelmia varten? Let me try to start. Yritän alkaa ensimmäistä kysymyksestä. Olette mielestäni aivan oikeassa. Me emme ole vielä siinä pisteessä, että olisi täydellinen kriisiratkaisusuunnittelu koskien kaikkia pankkeja. Tämä pätee kahdellakin alueella ja osittain tämä johtuu myös siitä, kun asian tarkastelee, niin suurin osa isommista pankeista niillä on jo huomattavasti MREL-vaatimukset paikallaan. Kun me asetamme siis MREL-vaatimuksia, voitte nähdä, että suurin piirtein puolet pankeista, joita sitoo, joilla sitovat MREL, vähimmäisvaatimukset. Tietysti tämä voi kasvaa tämän määrän ajan mukaan. Mutta puolet niistä ei tarvitse mitään siirtymävaihetta, koska ne ovat jo täyttäneet tämän tavoitteet, tämä, ta, tavoitteen. Tämä on vain puolivoitto, koska tavoitteenamme on myös päästä eteenpäin, mutta jotkut pankit kuitenkin ovat jo tässä tilanteessa. Joidenkin muiden pankkien kohdalla tarvitaan ehkä kaksi vuotta, jotta niiden rahoitussuunnitelmat etenevät ja saavat, saavat MRL-vaatimuksensa kuntoon ja muiden kohdalla tämä saattaa vielä kauemman ja joiden, joidenkin kohdalla tämä on todella vaikeaa. Nyt meidän sitten pitää nähdä, jos, se, jos MRL-vaatimukset eivät toteudu, eivät ole riittäviä, niin silloin purkamismahdollisuutta ei myönnetä näille pankeille, eikä tämä päde vain globaalisti, merkittäviä, globaalisti järjestelmän kannalta merkittäviä pankkeja. Sitten pitää arvioida, onko kriisinratkaisusuunnitelma todellakin sellainen, että pankista voidaan tehdä purkamiskelpoinen. Periaatteessa siinä on kyse siitä, että äh, äh, kriisinratkaisun neuvosto tai nämä pankit, joihin te viittasitte, niiden johto päättää näistä suunnitelmista, joten on myös näitä muita kuin euroalueen kansallisia kriisiratkaisuviranomaisia mukana ja sitten on mahdollisuus välittämistyöhön, jos joku on selvä, että tämä ei ole oikein, mutta tämä on siis matka ja olen aina puhunut suoraan siitä, että tavoitteet, jotka asettimme 2017, olivat vain yksi askel tällä matkalla ja enemmän on tulossa. Laatu aivan erityisesti on tärkeä asia, mutta samoin ehkä myös määrä. Sitten eh, valvontaviranomaisten tarkastelu heti alusta lähtien olen ottanut olen kiinnittänyt huomiota joihinkin suuriin Eh, globaalisti merkittäviin pankkeihin. Meillä on vain muutama jäsenvaltio, jossa on tällaisia keskusvastapuolia. Ja jotta nämä keskusvastapuolet saadaan kriisinratkaisuun, kannata kuntoon ja ajatellen tätä asiaa kansainvälisesti, ja tämä liittyy myös määritys osa jäseniin keskusvastapuolissa. Silloin tämä olisi hyvin järkevää minun kannaltani, mutta tämä tulee riippumaan teistä. Ja mielestäni tämä on ensimmäinen askel alkaa puhua kriisinratkaisusta, anteeksi elpymisestä ja sitten sen jälkeen kriisinratkaisusta ja muusta. Mutta selvästikin keskusvastapuolet ovat o- merkittävä osa pankkien ekosysteemiä, eikä niitä voida täysin riippumattomasti tarkastella pankeista arvostaisin kovasti tällainen tarkastuslauseke, jossa tätä asiaa käsiteltäisiin hiukan enemmän. Edustaja Lykke, ei, Zile. Oh, so, I, I, I, I, I totally misunderstood what you told me. Okay. Uh, Selvä. Ramon Treon. Ramon Tremosa. Uh, thank you very much. Oh, sorry. Madame Konik. Kiitos, rouva Konik. König, tervetuloa takaisin parlamenttiin. Kolme kysymystä. Ensinnäkin Italian vaalit. Oletteko huolissanne siitä, että vaalivoittaja on puolue, joka vastustaa tätä pelastuspakettia peliniä? Onko teillä kanta siihen? Olisi hienoa kuulla kantanne siihen. Toinen kysymys. Tämä Latvian ABLV-pankki viime kuussa he EKPstä menetetty pankki ja sen Luxemburgin tytäryhtiö olivat, ka- olivat kaatumassa, mutta neuvostona arvioi, että Euroopan tason kriisiratkaisu ei ollut tarpeen, eikä se ollut julkisissa intresseissä, koska miksi. Mikä on vaikutus siitä pankin oli, että Luxemburgin tuomioistuin on kieltäytynyt näistä toimista ryhtiön suhteen Viimeinen kysymys. Viime joulukuussa sanoitte Espanjan tutkijan valikolle äh, että tuo Deloitten arvonmääritys, mitä tuli pankkopopulaarin, olisi saatavilla alkuvuodesta 2018. Aikuinen nimissä voitteko selventää, milloin se on saatavilla? Sillä tiedätte, että EU-asetus määrää, että neuvostonne pitää toimittaa tällainen arvio mahdollisimman pian, kun kriisiratkaisutoimet on käynnistetty. Ja tästä on yli yhdeksän kuukautta. Kiitos. Let me start with the last point first. I... Aloitan tästä viimeistä kohdasta. Ensin mainitsin sen jo lyhyessä johdannossani. Me, kuten tekin, kärsimättömästi odotamme arviointia kolme. Rehellisesti sanottuna olisin halunnut saada sen helmimaaliskuussa. Maaliskuun ei ole vielä ihan ohi, mutta alan olla aika varovainen arvioija on riippumaton, teimme aivan selväksi sen, että haluamme arvioinnin mahdollisimman nopeasti, mutta me niin, emme kirjoita tätä, emme voi painostaa muuten kuin kehottamalla. Viimeisin, minkä kuulin, oli se huhtikuu, mutta olen aika varovainen sanoissani, koska etukäteen kerran kuulin, että se olisi helmikuu. Sitten toinen aihe, Italian vaalit. Kuten te Seuraan vaaleja eri jäsenvaltioissa ja äänestäjillä on oikeus ilmaista mielipiteensä ja sitten äh, sinne tulee hallitus aikanaan, enkä halua nyt kommentoida ollenkaan niitä vaaleja. Sitten Latvoista pankista puhunut selkeästi yhdessä kansallisten kollegoimme kanssa, siis kollegat, jotka tulevat Latviasta ja Luxemburgista, jo 2017 tai oikeastaan jo vuonna 2016 keskustelimme tästä pankista, koska meistä totesimme, että pankilla ei ole mitään elintärkeitä toimintoja Latvian taloudelle tai unionillekaan. Sehän on pieni ja se ei ole mikään uhka rahoitusvakaudelle Latviassa. Syy on se, että pankilla oli hyvin erikoislaatuinen liiketoimintamalli. 80 plus prosenttia pankin talletuksista olivat peräisin ei eurooppalaisilta kansalaisilta enemmistönä ukrainalaiset, venäläiset, itsenäisten valtioiden this bank or this... yhteisöstä. Siksi sen vaikutus oli hyvin pieni maan talouteen. Tämän takia me silloin kun tehtiin päätös siitä, onko pankki kaatumassa tai todennäköisesti kaatumassa, niin silloin todellakin tarkastelimme kriisiratkaisusuunnitelmia ja totesimme, että mikään ei ollut muuttunut tämän asian suhteen. Mitä sitten tapahtui, ja tähän viittasin, että toistaiseksi meillä on eurooppalainen kriisiratkaisujärjestelmä, siis BRRD ja yhteinen kriisinratkaisumekanismi ja asetus, mutta yksittäiset maksukyvyttömyyslait ovat kansallisia, koska tämä nyt on näin erikoislaatuinen kysymys, niin silloin Luxemburgin tuomioistuimet päättivät perustuen siihen seikkaan, että pankki on maksukykyinen, siis pääoma-asema ihan hyvä. Pankilla on Tämä on hyvin, hyvin pieni pankki, sillä on laadukkaita omaisuuseriä, mutta pankki on, ei ole maksukykyinen, anteeksi, maksuvalmis, se ei pysty noudattamaan vaatimuksiaan koska se ei voi ö, toimia tehokkaasti. Ja sitten tuomioistuin haluaa voi asettaa moratorion, mutta se todettiin, että se ei voinut saada pankkia myöskään likvidaatioon. Tämä oli kansallisen lainsäädännön päätös ja meidän pitää se vain tunnustaa. Latviassa tilanne on eri. Siellä pankki päätti vapaaehtoiset toimia, siis johto päätti panna pankin likvidaatiotilaan. Nyt sitä on arvioitu ja todennäköisesti tämä tulee menemään läpi. Tästä, mitä nyt on opittu, on se, että pitäisi harmonisoida tämä osa maksukyvyttömyyslainsäädäntöä. Se olisi parempi vaihtoehto. Thank you. Uh... Kiitos. Edustaja Zile, haluaisitko käyttää puheenvuoron nyt? Kiitos. Niin, tämä oli osa sitä kysymystä, jonka halusin esittää, mutta valitettavasti samaan aikaan nyt on kahden valiokunnan kokous ja aikaa jo jäsenet joutuvat olemaan kummassakin läsnä. Kiitoksia siitä, että vastasit täällä ehdin kuulla siitä osan. Minä olen Latviasta. Haluaisin kysyä asiasta, joka liittyy tähän äh, kriisinratkaisukysymykseen tämän latvialaisen pankin osalta, mutta yleisemmin samantyyppisestä asiasta äh, Avia LV Bank, joka on tosi suuri pankki Latviassa, mutta poliittisesti katsottu, että se olisi systeemin kannalta merkittävä pankki ajatellen äh, Latvian pankkisektoria. Ja oli, ei ollut yleistä etua pitää pankki toiminnassa, siksi kriisinratkaisumekanismia ei käynnistetty. Pieni eurovyöhykkeen jäsenmaa, siis jos sellaisessa maassa toiseksi suurin pankki ei voi aiheuttaa suutakaan intressiä ja toisen käyttöön kriisinratkaisu mekanismin tapaus. Oletteko yhtä samaa mieltä? Näettekö, että tässä olisi ongelma? Kenties vastasitte jo kysymykseen, joka liittyy tähän rahanpesun torjuntaan, joka on edelleen jäsenvaltioiden hoidettavissa. Siis tällaisessa tapauksissa pankkisektori, kuten Latvian tapauksessa, on hyvin pitkälti mukana sen pankkiin käyttökysymyksiä kysymyksiä, joissa ovat, joka koskee henkilöitä, jotka eivät ole paikallisia, jotka voi olla erilaisia rahanpesusta johtuvia, johtuvaa epätasapainoa pankin taseessa aivan muutaman päivän sisällä. Oletteko sitä mieltä, että kenties rahanpesutorjunta pitäisi viedä pois jäsenvaltiolta, siirtää se joko Euroopan keskuspankille tai yhteiselle kriisiratkaisuneuvostolle. Kysymyksenne. Tarkoittaako se sitä, että suurin tai toiseksi suurin, kolmanneksi suurin pankki hyvin pienessä jäsenvaltiossa ei koskaan joutuisi tähän kriisin ratkaisuun piiriin? No, ei, sanoisin, että selvästi ei, pankki ABLV oli hyvin tietynlainen pankki, sillä kun katsoo sitä ja niin sanoin tuossa aikaisemminkin, 80 prosenttia enemmänkin sen talletuksista tuli muilta kuin latvialaisilta. Eli se oli pankki, joka ei ollut kovinkaan integroitunut Latvian talouteen itsessään. Eli jos otetaan yksityisiä kotitalouksia tai lainoja Latvian talouteen kumpakaan ei ollut paljonkaan. Joten, no, ei se koska se oli eurooppalaisittain pieni pankki, että sen takia se ei tulisi kyseeseen. Pieni pankki voi tulla kyseeseen, jos on hyvin integroitunut kansalliseen talouteen. Ja tämän päätöksenhän teimme sulassa sovussa lakialaisten ja luksemburilaisten kollegoiden kanssa. Toinen rahanpesun vastaiset toimet ja Euroopan taso ja kansallinen taso. No tämä ei meidän toimintaamme, koska kriisiratkaisuneuvostolla ei ole tuota tehtävää, vaan tässä on hyötyjä ja haittoja, kun katsoo tilannetta, niin suuri hyöty on, että valvojalla on enemmän sananvaltaa myös tämän tyyppisistä maineeseen liittyvistä riskeistä – näin pitkälle menisi. Thank you. Kiitos. Sven Giegold. Um. Kiitos. Noin yli, yli kolme vuotta sitten aset perustettiin kriisiratkaisuneuvosto ja vieläkin kauemman on siitä, kun luotiin pankkiunioniin liittyvät muut laitokset. Ja monet kysyvät nyt seuraavan kysymyksen. Olemme nähneet tämän Italiassa, että asiat eivät olleet normaalilla tolalla, koska jälleen annettiin valtion tukia, vaikkakin me lupasimme, että tällainen olisi ohi. Ei enää pank- pankkiunionissa valtion tukia, mutta sitten oli tämä Banco Popular-tapaus. Siitä opimme, että tiedot, joita laitoksella oli, jotta oltaisiin voitu puuttua tähän asiaan. Nämä tiedot olivat täysin riittämättömiä ja olitte onnekas sen suhteen, että löysitte jonkun joka maksoi tästä pankista euron, jotta sitten syntyykin uusi ongelma. Nyt sitten saamme tietää, että järjestelmä ei toimi, koska suhteellisen pieni pankki Latviassa oli kaatumassa rahanpesuongelmien takia ja viranomaiset eivät voineet sopia siitä, kuka päättää tällaista kaatuvasta tai tämmöistä kaatuvasta pankista. Joten Rova König, minulta yksinkertainen kysymys. Milloin tämä järjestelmä oikein alkaa toimia? Milloin on sellainen normaali tapaus, missä järjestelmä toimii niin kuin lupasimme kansalaisille? Ja sitten vielä lopuksi, mitä te voitte kertoa meille lainsäätäjinä? Mitä te tarvitsette niin, että järjestelmä lopultakin toimii? Haluan teiltä tällaisen toiveluettelon äh, ja odotankin sitä jo kiinnostuneena. Thank you for your question. Kiitos kysymyksestänne. Sallikaa minun vain nyt selvittää yhden asian. Pakko populaarin tapauksessa totesin että jossakin vaiheessa, että, että siinäkin tapauksessa me totesimme, että tieto olisi ollut olennainen kysymys, että se ei ollut sitä tässä tapauksessa, koska oli halukas ostaja, joten tämä aihe hoitui tällä tavoin. Me voimme käyttää Banco populaaria monissa asioissa esimerkkinä, mutta tapahtu, kaikki tapahtui sääntöjen mukaan. Meillä oli jukan onnea, koska me oli ostaja. Jos ostaja olisi ollut, olisimme joutuneet rahoitustilanteeseen, rahoitukseen ja kriisinratkaisuun. Tämä on asia, joka on edelleenkin avoin kysymys ja minun toivelistallani. Latvian tapaus on myös on jokin sellaista, joka saa minut laittamaan jotakin toivelistalle, niin tämä oli asia, jonka me todenneet jo aiemmin ja se, että meillä on eurooppalainen kriisiratkaisumetelmä, mutta kuitenkin maksukyvyttömyyslainsäädäntö on ähm, kansallista, joten jos katsotaan sit, että no greater was off, tämä siis riippui kansallisesta maksukyvyttömyyslaista ja meillä on tämä hyvin outo erityinen tapaus, siis äh, tilanne, joka liittyy lähes kaatumiseen, joka kuitenkaan ei sitten liity helposti eh, kansallisen maksukyvyttömyyslainsäädäntöön, mikä on kysymys, johon pitäisi puuttua. Meidän tovilistallamme on ehdottomasti se, että siirrytään eteenpäin asiassa ja nyt pannaan toimeen ei tämä ole mikään tovellista, vaan asioita, jotka täytyy hoitaa. Emrel. We need to get the needed... ja esteet eh, ja tarvitaan äh, realismia, että emme pysty saa, saamaan kaikkia hoidettua yhden vuoden aikana, joten tämä tulee viemään aikaa. On kuitenkin tärkeää, että liikumme oikeaan suuntaan. Toiveellista voisi olla pitempi, mutta tämä maksukyvytyslainsäädäntö on asia, rahoituskysymys on asia, johon pitäisi puuttua. Ja pitäisi sanoa myöskin BRD2 hoidettua, joten kukaan ei pysty sanomaan, mikä on seuraava asia, mutta se, että kenties tulee toinen lainsäädäntöpaketti, joka muuttaa kaikkea, se on myöskin se, joka on tovelistalla. I can only say that my... Voin vain todeta, että poikani on paljon avoimpi näiden toivellistojensa mukaan ja paljon vaati, vaativaisempia. Kehottaisin tietenkin olemaan aika vaativa meidän suhteemme. Sitä olempi. You have been very demanding. Olette olet hyvin vaativa. Se on rooli tässä valiokunnassa. Niin, olette sovetaan sitä tiukkaan. On vähän hankala ymmärtää, mutta pitkään keskustelusti käydään tästä vielä, miten näemme eri asiat. Sitä ei nyt tehdä. Seuraavaksi Edustaja Schöder, Schilderen. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Rova Könnisch esityksestänne. Kiitos, että on tämä mahdollisuus esittää teille kysymyksiä. Ja pienelle potsaryhmälle kuin Guengelelle on joskus hankalaa saada asioita läpi parlamentissa, mutta kristillisneuvoston kompetenssit ovat melko korkealla toivelistallamme ja vihreinen kollegalle tiedoksi, että kyllä meilläkin on toivelistoja, mutta yritämme niitä viedä poliittisesti kyllä myös läpi. Puhuitte monista asioista esityksessänne. Nämä no, minun kysymykseni ovat pikemminkin jatkokysymyksiä liittyen siihen, mitä kollegat täällä jo sanoivat. Ehkä tässä voitaisiin saada jonkinlaisia neuvojakin teiltä. Ensimmäinen kysymys liittyy, no mainitsit tämän jo, tämä kun työstään BRDtä, kritisoituksia ja elvytystoimia. Ja yksi teemoista, jotka keskustelussa on poliittisten ryhmien välillä, on kysymys siitä, miten määritellään MRL-vaatimukset yksittäisille pankille ja puskuritoimet ja tarvitaanko lisää joustoa vai toisaalta tiukempia sääntöjä, mikä tuo tasapaino olisi. Menikö teistä komission ehdotus, kun VRTtä työstetään oikeaan suuntaan vai Haluaisitteko, että neuvostolla olisi enemmän joustoa, jotta vedetään hyvät MRL-toimenpiteet, joten tarvitsetteko lisää joustovaraa? Neuvostossa on toinen kysymys, joka se vielä esittää. Liittyy siihen, jos olette sitä mieltä, että MRL-vaatimukset pitäisi asettaa tosisen aseman. Meistä tämä johtaa lisää avoimuuteen. Kiitos. Thank you for your questions and, uh, Kiitos teidän kysymyksistänne. Niin mitä tulee BRRD2, nyt viittaan tähän alkuperäiseen pakettiin. Selkeästi tässä oli kaksi aihetta, jotka liittyvät MRN-vaatimus. Ensinnäkin tämä jyrkkä vaikutus kovien mrl vaatimusten kohdalla koskien globaalisti merkittäviin laitoksiin ja sitten vain toinen pilari koskien kaikkia muita järjestelmän kannalta merkittäviä pankkeja. joilla oli merkitystä jäsenvaltiossa tai niiden taloudessa. Siis tämä jyrkkä vaikutus on todellinen ongelma meille tai huolenaihe. Sitten toinen osa, kun tarkastellaan harkintaa varaa. Ja jos haluamme tehdä pankeista purkumahdollisia, niin MRELia ei voida laskea matemaattisesti sinällään. Sen tarkoituksena on tehdä pankit purkamiskelpoisiksi. Tästä tarvitaan harkintavaltaa, jotta voidaan asettaa MREL tavoitteeseen kaksi ja otetaan huomioon koko pääomatilanne, vaatimustilanne ja tietenkin ähm, etuoikeusasemaltaan huonompi, huonot velkaerät MRLissä ovat huonopilaatuisia, koska näin ratkaistaan tämä ongelma, joka liittyy näihin, siihen vaatimukseen, että kukaan velkoja ei saisi jäädä huonompaan asemaan, koska on näitä ylempiä velkoja, joita ei halua ottaa mukaan velko, velkakirjojen alaskirjaukseen. Näin voi on ehkä uusia ongelmia eikä ratkaista niitä. Nämä ovat meille tärkeitä kysymyksiä, että toive, tämä toivellista voi olla ihan loputen, jos vi, käyttäen herra Giegoldin sanoja, mutta enemmän joustoa tässä tarvitaan ja vielä yhtä asiaa tarvitaan, selkeyttä, kun käsitellään sisäisiä MREL-vaatimuksia konsernin sisällä. Voidaan puhua ryhmittymään MREL-vaatimuksista, mutta konsernin sisällä myös voidaan kutsua sitä skin in the game periaatteella oma vastuuasiassa tai tässä tämänhetkinen lainsäädäntö on joko todella jäykkä, koska toimitaan kohdekohtaista tai sitten ollaan liian vähän kunnianhimoisia, jos tarkastellaan tilannetta vain konsernin tasolla. Kiitos. Voittaja Marko Valli Grazie. Ringrazio Ramon anche per eh, la sua preoccupazione. Gli dico che non deve Niin. Ramon, kiitos hänelle siitä, että hän puhui Italian vaaleista, mutta ennen kaikkea pitäisi nyt olla kysymys mahdollisista eturistiriidoista. Kaksi kysymystä teille, Rova König. Näyttäisi olevan arvioissa, jotka liittyvät tarvittavaan MREL, että otetaan huomioon erilaiset mallit, eli miten lasketaan luottoriski pankkijärjestelmän puitteissa. Euroopassa ei varmastikaan mitään yksinkertaista. Haluaisin vain tietää, millä alueella tämä tapahtuu tai minkälainen liikkumavara teille siinä on mahdollista. Tässä on kysymys myös kokemuksista, joita tähän asti on saatu silloin, kun on ollut puuttuvaa maksukykyä. Tällä hetkellä usein keskitytään pitkälti järjestämättömiin lainoihin. Tämä on suurempi ongelma. 950 miljardin suuruiset markkinat, joilla näitä on. Tämän suuruinen määrä markkinoilla kuitenkin johdannaisia ja muita välineitä, jotka ovat kuitenkin hyviä, mutta jotka voivat kuitenkin huonontua ja joiden määräksi arvioidaan 100 miljardia eurooppalaisilla markkinoilla, joissa on kysymys kaikkea suuremmista saksalaisista, ranskalaisista pankeista ja konserneista ja niiden vaatimuksista, joten kysyisinkin, miten te arvioisitte sitä? miten tekisi arvion, joka olisi vakavasti otettava ja sellainen, että siihen ei sisältyisi eturistiriitoja. Tämä on minusta ongelma, joka on myös järjestelmään liittyvä ongelma. Niin katsomatta nyt sen kummin sitä, miten pitäisi tutkia järjestelmättömiä lainoja, minun mielestä todellakin suuri alue, joka on jäänyt vaille huomiota. Voin vakuuttaa teille, että me unohda niitä, mutta puhuta tästä aiheesta jo aikaisemmissa kokouksissa – Ensinnäkin tämä aihe liittyy valvojan, että hän käsittelee luottoriskejä ja että ne heijastuvat näihin vakavaraisuusvaatimuksiin. Me katsomme näitä epälikvidejä, omaisuuseriä, johdannaisia, jotka eivät aina ole sama asia. Ja pohditaan, mikä sitten on tämä purkamismahdollisuus ja toisaalta miten voidaan tähän käsitellä. Ja Mielenkiintoista työtä meneillään ja osallistumme siihen myös. Yritämme siis pohtia, miten voitaisiin purkaa johdannaissalkkuja hyvällä tavalla. Pitää muistaa, että useimmat näistä salkuista ovat vakuudellisia, eli puhutaan pikemminkin siitä, että josko on sellaisia omaisuuseriä jäljellä, minkä tyyppisiä ne ovat ja niin edelleen. Ja Tämä liittyy siihen, mitä valvoja teki arviointipuolella toisaalta. He tekevät hyvää työtä minusta. Ja toisaalta sitten, mitä meidän pitää arvioida, kun otamme huomioon, miten jakaisimme tämän kaiken, miten tarkastamme näitä eri salkkuja instituutioissa kriisiratkaisussa. Thank you. Kiitos. Barbara Kappel. Kiitos puheenjohtaja Rova König. Haluaisin puheenjohtaja aiheesta, puhetta aiemminkin, nimittäin nämä järjestöntymät lainat te peräänsä Jotsasvohman tilaisuudessa sanoitte, että haluaisitte tällaisen yhtenäisen eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän, vaikkakin joissakin jäsenvaltioissa se on kiistelty. Juuri eh, säästökassojen ja säästöpankkien edustajat sanovat, että olisi tällaiset äh, järjestelmäriskien lähettäminen pankkien äh, äh, äh tasesta niin kuin tällaisen käyttöön. Sama kuten pankkien pelastaminen äh, verorahoilla on asia, jota pyritään välttämään, ja komissio viime viikolla puhui sitä, että otettaisiin nopeuttaa toimintaa, jossa nopeutet, pikaisesti saattaisi pystyttäisiin vähentämään lainoja pankkisektorilla, ja tässä pitäisi ryhtyä siihen, että ei huolehtia siitä, että tulevaisuutta varten ei olisi tilanteessa, jossa olisi riittämätöntä katetta tällaisille eh, järjestäytymäluoinen hoitamille. Näiden järjestäytymälainen osuus edelleenkin on hyvin korkea, nimittäin kuultiin juuri viimeisimmässä esimerkiksi että ne arvo on yli 950 miljardia. Haluaisin kuulla teidän kokemuksestanne, niin miten eh, kun katsotte, että on pankkeja, jotka on joiden osalta ottamaan kriisiratkaisu, kun ne ovat olleet maksukyvyttömiä. Miten otetaan tämä järjestelmälainojen osalta ja miten voidaan estää se, että syntyy lisää tämän tyyppisiä järjestelmälainoja. Joissakin jäsenvaltioissa, muun muassa Kreikassa ja Italiassa, viime vuosina ei ole ryhdytty mihinkään lisätoimiin, jotta olisi vähennetty järjestelmien lainojen määrää. Jotta nyt tämä, jo tämä yhteinen taloussuoja ei lisäisi järjestelmäriskejä, joka aiheutuu, lisä, tätä kautta lisää järjestelmäriskejä, joka aiheutuu näistä järjestelmistä lainoista. First explain why we are... Sitten haluan selittää, miksi va- vahvasti ehdotamme, enkä nyt valitettavasti tänään tätä vielä ilmoita, siis eh, suosittelemme tätä talletussuojajärjestelmää Euroopassa on siis valvontamekanismi, yhteinen kriisiratkaisumekanismi ja sitten toivellistalla niin on myös tämä MREL. Yksi aihe MRELin liittyen on aina kyllä, mutta mitä ajatellen isäntävaltion kannalta asia, mitä tapahtuu, jos pankki konserni niin epäonnistuu ja joku unohtaa minun tytäryhtiöni, niin silloin tästä ongelmasta tulee kansallinen, joten talletukset täytyy vielä taata kansallisella tasolla, jos joku menee aivan vakavasti pieleen, kun taas kriisiratkaisupuitteet ovat eurooppalaiset. Joten meidän puolellamme argumentti kuuluu, jos todellakin haluaa saada tästä eurooppalaisen pankkiunionin kehykseen, niin silloin myös talletussuojajärjestelmät plus maksukyvyttömyysjärjestelmän pitäisi myös olla eurooppalaisia järjestelmiä niin, että voidaan olla varmoja siitä, että vääriä kannustimia ei anneta eikä kansallista mm, subjektiivisuutta harjoiteta. Kristin, ymmärrän, että tähän liittyy riskin jako ja riskien vähentäminen toisaalta, mutta jossakin määrin olisin eri mieltä teidän kanssanne suoraan sanottuna sen suhteen, etteikö mitään olisi tapahtunut järjestämättömien lainan kohdalla toistaiseksi. Mielestäni jäsenvaltiot ovat puuttuneet asiaan. Kaikki voimme olla kunnianhimoisempia ja todeta, että täytyy saada aikaan vielä enemmän, täytyy tapahtua nopeammin ja meidän täytyy ja siksi onkin tyytyväinen, mitä komissio ja EKP ovat viimeisen vuoden aikana tehneet, todellakin painostaneet ja sanoneet, että tähän pitää nyt puuttua prioriteettikysymyksenä. Ja kysymys kuuluu, odotetaanko nyt sitä, että yksi asia viedään loppuun ja siirrytään seuraavaan, vai yritetäänkö edetä hiukan eteenpäin? Ja huomasin, että komission ehdotus on ainakin askel oikean suuntaan. Katsotaan, miten tämä keskustelu etenee, mutta mutta itse järjestelmä kyllä tarvitsee tavallaan molemmat tuet, pilarit. Kiitos Danuta Hybner. Kiitos puheenjohtaja. Rova König, on hieno kuunnella teitä kuten aina. Haluaisin palata MR-vaatimukseen teilläkin, mutta Brexit-kontekstissa sillä Brexitin jälkeen kaikki nuo välineet, jotka annetaan ukelansa myötä, eivät en äh, täyttäisi MR-vaatimuksia T-lakia. Ne eivät siis välttäisi enää noita sopimustermejä, joita vaaditaan tässä 55, joten kysymykseni itse asiassa on, minkä tyyppistä ratkaisua voidaan pohtia, jos ajatellaan uusia sopimuksia, mutta myös näitä jäljellä olevia. Ja toinen kysymys liittyy tuohon pöytäkirjavälineeseen sen välineeseen, joka on BRD-liitteenä. Tiedätte varmaankin, että... Anteeksi. Moratorium, what did I say? Moratorium, mitä minä sanoin? Moratoriota tarkoitin, sanaa puhuja. No se on hienompi sana, joten olemme kuulleet paljon alan toimijoita ovat tulleet tänne puhumaan huolista, mutta jos katsotaan myös tarjouksia, joita eri ryhmien kollegat jättäneet tänne, niin siinä huomataan myös, että on tiettyjä huolia ja suurin huole, huoli liittyy tuohon kestoon, mutta usein myös kommentoitiin sitä, että ehkäpä tuo väline ei ole ollenkaan hyödyllinen. Sitten kuultiin tänne Enyiltä, että Valven näkökulmasta tämä on hyvin hyödyllinen väline. Kysymykseni kuuluu, miten te suhtaudutte tähän itse? Kiitos. Thank you for the question and let me first answer on... Kiitoksia vastaan tähän Brexit-kysymykseen ensin. Me viime vuonna aloitimme ja jatkamme tänä vuonna ja kerromme pankeille sit siitä, että niiden pitää valmistautua pahimpaan ja pahinta olisi se, että Brexitin jälkeen kaikille liikkeeseen laskut brittilain mukaisesti ja niitä ei ole tasaisesti jaettu unionin, vaan on aika paljon joukkolainoja, jotka on liikkeen laskettu Britannian oikeuden mukaisesti ne eivät enää sopisikaan, täyttäisikään MRL-vaatimuksia. Tämä ei ehkä ole nyt ihan totta, tämä on hiukan karkea, joillakin on jo tällaisia erityislausekkeita, mutta olemme varoittaneet siitä, että kaikki, mikä nyt lasketaan liikkeelle, niin vähintään siinä pitäisi olla tällainen supistuslauseke. Vieläkin minusta olisi parempi lopulta, että olisi lakisääteinen tunnustaminen käytössä niin kuin nyt, kyllä päätökset tulevat meitä, koska niin kuin mekin tunnustamme heidän päätöksensä, mutta ainoa mitä nyt voimme tehdä on varoittaa ja todeta, että vähimmissään tarvitaan tällainen kontraktiolauseke, jos tällainen lakisääteisyys häviää eikä sitä korvata jollakin vastaavalla järjestelmällä. Sitten toinen asia, toinen kysymys moratoriovälineestä, Me olemme vakaasti sitä mieltä, että moratorio väline on arvokas, ei sellaisena välineenä, jota voidaan käyttää joka kerta, mutta se on kuitenkin hyvä tietyissä tapauksissa. Tähän käytettiin Latvian tapauksessa. Silloin sitä käytettiin niin, että pankki sai tarvittavaa maksuvalmiutta eikä joutunut sulkemaan miksi sulkea pankki, jos se on vielä korta, mutta eh, pyrittiin välttämään se, että se, joka lähtee ensimmäisen liikkeelle, saa aikaan tuhoa. Tavallaan sitä voidaan käyttää myös muissa tapauksissa. Ja me kriisinratkaisuviranomaisena olemme aina sitä mieltä, että tämä liittyy tähän kaatumassa tai todennäköisesti kaatumassa oleva kysymykseen ja kriisiratkaisupäätökseen, joka liittyy viikonlopun tapahtumiin. Siksi pyysimme väline, tällä laaja sovellusala. Siinä pitää olla mukana myös talletukset, muutoin ei pysty lopettamaan rahan pois virtausta pankeista. Sitten ajoituksesta viisi päivää niin ma- maanantain kautta viikonloppuun, mutta puhun nyt laajasti asiasta. Olemme täysin tietoisia siitä, että ala keskittyy kovasti tiettyihin lausekkeisiin, niihin kaikkiin voidaan puuttua poikkeusluvin koskien moratoriovälinettä, koska nämä ovat yleensä täysin vakuudellisia sopimuksia, mutta tämä ei voida käyttää globaalisti globaalin järjestelmän kannalta merkittäviin laitoksiin, vain pienissä pankeissa, jos halutaan antaa niille vähän mahdollisuus ja saada asiansa kuntoon joten kuten joten en hämmästy yhtään kommentteja Daniel. Daniela. Beres. Merci. Kiitos. Haluaisin palata tämän latvialaispankin tapaukseen. Mukana siksi, että mielestäni emme ole tarkastelleet tässä, että miten tuo suhde valvontamekanismiin oli aikaisemmin tapauksissa, oliko se Italian tapauksesta tai Espanjan tapauksesta, niin silloin me pohdimme sitä, miten tietyt tiedot oli välitetty tai ei eteenpäin valvontamekanismin ja kriisineuvoston välillä. Nyt meillä on vaikutelma siitä, ettei ole ollenkaan tämän tyyppisessä tilanteessa. Ja haluaisin tietää, miten tämä sitten oikein meni. Toiseksi sanoitte, että pitäisi katsoa tätä main, pankin mainetta. Voisitte menepä näinkin pitkälle. Näin te vastasitte yhdelle aikaisemmalle kollegalle. No, katson asetusta, joka tässä on se sana sitä käytetään kerran, mutta ei ollenkaan sen mielessä, jona te sitä käytitte. Ja No kyllä, ymmärtää miten te mistä tuohon suuntaan, että päästäisiin yli tuosta umpikujasta, jossa olisitte, jos sanotte, että teidän pitäisi valvoa tai katsoa eri pankkiinstituutioiden asennoisilla rahanpesu ei kuulu teidän kompetenssille, pitää päästä tästä ympäri, jotta voidaan tai sitten käsittää käyttää sanaa maine. Ehkä voitaisiin käyttää myös sanaa, käytitte sanaa business model, liiketoimintamalli, mutta miten voitaisiin olla tarkempia? Mukaan lukien keskustelussa ne valvontamekanismin kanssa. Miten voidaan huolehtia siitä, että tuo huoli on otettu mukaan työkalupakkiin? Tarvitaanko suuntaviivoja? Pitääkö muuttaa lainsäädäntöä? Mitä siis on opittu tästä latvialaistapauksesta? Ottaen huomioon tämä kompetenssien jako jäsenvaltioiden EUn välillä, kun annetaan rahanpesun vasta toimintaa. On the first question. Ensimmäisen kysymys, joka liittyy yhteisen valvontamekanismin ja kriisinratkaisun välillä Latvian pankin tapauksessa me saimme tietoa saman aikaan kuin lehdistö, lehdistö Yhdysvalloista ja lehdistötiedotteessa vain todettiin, että kat, heitä pidet, tätä pidettiin pääepäiltynä. Ei se ollut mikään tuomio. Siis se muuttuu kuitenkin tuomioksi käytännössä. Ja suhde yhteisen valvontamekanismiin oli tässä erinomainen läheistä yhteistyötä alusta lähtien, ja tämä tapahtui hyvin lyhyen ajan puitteissa. Ei siis mitään sellaista, mitä olisi puuttunut, kun sanoin, että meidän täytyy tarkastella tätä laajemmin, siis pankin maine ei, ei ole meidän mittapuihimme kuuluva mitä mitataan sitä, onko pankki epäonnistumassa vai ei. Tämä liittyy eh, huomattavasti enemmän yhteisen valtomekanismin puitteisiin ja ja meidän joukkueellemme sanoi, kun tarkastelette pankkia, älkää olko välinpitämättömiä, jos katsotte, että pankilla on hyvä maine ja kaikki näyttää hyvältä, luot näyttää hyvältä. Katsokapa hiukan myöskin, mikä on sen liiketoimintamalli, mitä se tekee, niin että voisi olla tietoisia siitä, voiko olla riski, joka saattaisi yhtäkkiä yllättäen nousta esille ja nopeasti – Tämä selvästikin on asia, joka ei kosketa meidän joukkueitamme. Tämä on asia, joka kuuluu yhteisen valvontakvanismin piiriin, SSM-piiriin, jolle liiketoimintamalli ja se, miten pankkia johdetaan, ovat olennaisia kysymyksiä. Ja se kuuluu enemmän sille kentälle. Mutta etenkään haittaa, jos me kysymme näitä asioita, jos me mistä tarkastelemme kriisiratkaisusuunnitelmaa. Ja näin pitkälle me tässä menisin ja Kuten todettua, rahanpesun torjunta on kansalliseen toimivaltaan kuuluva asia. Viime kädessä se on lainsäätäjien ratkaisu. Se pysyykö se kansallisena vai pitäisikö se siirtää Euroopan tasolle? Jos katsotaan suuntaviivoja sille, mitä pitäisi tehdä enemmän, minusta tässä tapauksessa, joka oli hyvin ainutkertainen, olisi ehkä nimi kysymys siitä, että se herättää tietoisuutta siitä, että tämä voi olla todellinen uhka pankille, että sitä on oltava tietoinen. Mutta minä en näe, miten paljon enemmän meidän joukkueemme voisi tehdä. Thank you. Uh... Kiitos. Georgio Pitsos. Thank you, President. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Meillä on kysymys liittyen Kreikan pankkijärjestelmään – olen Kreikasta ja uskon, että maamme pankkijärjestelmä pärjää paremmin. Se on päässyt ja toipunut vuonna 2015 kriisistä hitaasti, mutta vakaasti, mutta edelleen on merkittäviä ongelmia. Ennätysmäärä järjestettyjen lainoja ja johdonmukaisesti hyvin vähän talletuksia, pankkitalletuksia. Joten miten Kreikan tilanteen suhtaudutte onko jonkinlaista varhaisvaroitusjärjestelmää tulossa, säätäkö täydellisiä sääntöjä vai mitään erityissäännöksiä. Voisitteko kertoa minulle? Kiitos. Uh, I think I try always... Niin, yritän aina olla kommentoimatta maakohtaisia järjestelmiä, mutta kun katsotte päätöksiämme, MRL-kysymykset tai kriisinratkaisusuunnitelmista 2017 vuoden lopulla, niin itse asiassa me totesimme silloin, että emme asettaisi sitovia MRL-päätöksiä pankeille, jotka ovat muuttamassa rakennettaan ja eri syistä ja joille eri syistä mrl vaatimukset ovat sellaisia, että ne eivät välttämättä niitä pysty saavuttamaan. Mutta kuitenkin pitää silti myöntää, että ajan kuluessa kaikki pankit kuuluvat meidän valtuus tai joiden pitäisi ehkä päätyä tarvittaessa kriisiratkaisuun, jos ne kaatuvat, niin sille niin täytyy olla tarvittavat MREL-vaatimukset. Se on oikeastaan ainoa, mitä voin tässä kohtaa sanoa. Thank you, honest. Kiitos. Fernandes seuraavaksi. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa parlamenttiin. Ensinnä haluaisin yhtyä teidän kärsimättömyytenne ilmaisuun ja muiden puheenvuorojen tästä asiasta. Haluaisin todellakin tie- tuntea tämän Deloitte-raportin. Ja toivon, että sen lisäksi, että olemme kärsimättömiä, Infine. Teidän pitäisi ähm, painostaa vielä enemmän, että saamme tutustua tähän raporttiin nopeasti. Sitten haluaisin kysyä teiltä ABLB-pankista. Te sanoitte, että on välttämätöntä parantaa, harmonisoida äh, maksukyvyttömyyslakeja, lainsäädäntöä, jotta voidaan arvioida helpommin, pitääkö likvidoida vai purkaa joku yksikkö. Ja tavallaan te puhuitte hiukan vähemmän painokkaasti siitä, asiasta, joka on yhtä tärkeää kuin maksukyvyttömyyslaisuuden harmonisointi, että olisi yhteinen talletussuojajärjestelmä. Kuten te tiedätte, meillä on nyt 19 erilaista järjestelmää ja joissakin maissa on enemmänkin kuin yksi talletussuojajärjestelmä ja siellä välineitä harjoitan erilaista politiikkaa asiassa. Ja tietenkin ymmärrän, että tämä on tällainen lisäongelma, kun arvioidaan, mikä tulee olemaan jonkun pankin kohtalo, jolla on nyt ongelmia. Haluaisin kysyä teiltä, miten te näette neuvotteluprosessin edisin suhteen ja missä määrin tai miten te arvioitte joitakin ehdotuksia, jotka liittyvät kansallisten takeiden uudistamiseen, koska kaikki, joko järjestelmä perustuu ei vain yhtäläiseen kohteluun, vaan pankki, pankkien väliseen toimintaan niin, että eurooppalainen tal- talletussuoja kansallisjärjestelmässä ei jaa tätä filosofiaa eh, yksikö, tai siis pankkipankilta ja tämä olisi kyllä mielestäni erittäin huolestuttava trendi pankkiunionin kannalta. I hope I got the questions right. Toivottavasti ymmärsin kysymyksen oikein. Tulee Deloitten raporttiin. No, ei kommentteja enempää. Odottelemme sitä yhtä innoissamme kuin sijoittajat. Banco Popularissa, mutta emme voi enää sanoa mitään muuta kuin, että välitämme teille viestiä, että odottelemme innoissamme. He tietävät sen hyvin tarkkaan. Sitten ABLV. No kommenttini liittyy siihen, että harmonisoitaisiin maksukyvyttömyyslainsäädäntöä siinä mielessä, että varmistettaisiin, että kansalliset maksukyvyttömyyslait sopivat yhteen tuohon kriisiratkaisukehykseen, että voimme olla varmoja siitä, että eri jäsenvaltioissa tuli sama lopputulos maksukyvyttömyysmenettelyissä. En ole varma, ymmärsikö kysymyksenne oikein. Tämä ei liittynyt edisiin. Sanoin vain, että tietyissä jäsenvaltioissa – on enemmän kuin yksi maksukyvyttömyysmenettely. On ehkä eri reittejä, mutta ainakin 19 plus äh, tapaa on suorittaa maksukyvyttömyysmenettelyä. Sitten tulee edisneuvotteluihin. No hienoa, että komissio yritti saada keskustelut poistusta ompikujasta, niin että ensimmäisessä vaiheessa olisi keskinäisiä lainoitusjärjestelmiä, mieli ei. mitään riskien jakoa, vaan vain rahoitusväline. Me osallistumme teknisen työhön edisissä, joka meneillään, mutta en voi sanoa, että tässä ollaan pääsemässä lukuisen edisjärjestelmään minä olen esittänyt yleissuuntaisempia kommentteja, sanonut, että tarvitaan pitemmän aikavälin toimintaa, jota tässä on tuollainen euroalueen kriisiratkaisujärjestelmä. Euroalueen pitää olla tässä fokuksessa ja sitä varten tarvitsemme eurooppalaista suojaverkkoa talletuksille myös. Hyvin yleisluontoinen kommentti siis. Thank you. Kiitos. We don't know. Ah, again, Pervanche, Beres. Edustaja Beres taas. Yeah, yeah, you're on the catch the eye. This is... mä puhelistaa. Niin, ettekö halua? Sitten edustaja Urtasun ja sitten Luke. Very briefly. Kiitos Ova König aivan lyhyesti. Ymmärsin et puheenvuorostanne, että, että Murat torion lisäksi haluaisitte välineen ennen kriisin ratkaisua. Olemme yhtä mieltä teidän kanssanne ja pankkopoplarin tapauksesta näemme, että on selvää, että maksukykyisyyden nopean huonontamisen vuoksi se olisi ollut todella hyödyllinen, mutta kysymykseni liittyy mahdolliseen kattoon, joka liittyy alisteisiin vaatimuksia, joita, voit, joita velkojat voivat esittää pankille. Jo tämä liittyy siis siihen, että me olemme käymässä keskustelua tästä, talossa siitä, että me esitettäisiin tähän sääntöihin ja haluaisin kuulla teidän mielipiteenne tästä. No comment on what you mentioned to the moratorium too. Statute Ei. on MREL. Ei kommentoida tästä moratoriosta, tulee MRELin, olemme aina puhuneet jouston puolesta. Erityisesti jos ajatellaan näitä etusoikeusasemalta huonompi äämärille. ja No, paitsi jos se laitetaan niin korkealle, että aina voidaan pysyä sen alapuolella. Thank you, Bernd Luke. Kiitos, Bernd Luke. Frau König, ich möchte... Rova König, haluaisin vielä kerran palata Euroopan tilintustuomioistuimen kertomukseen. Siinä on annettu paljon huomautettavaa, mutta todetaan myös, että yhteinen sinisrakennusneuvosto on vasta rakennusvaiheessaan, mutta kuitenkin kysyisin, millä prioriteeteillä te organisoitte kriisinratkaisuneuvoston työtä. Minua yllätti, kun luin tilasolmistumen kertomuksesta, että SRB ei pysty kaikkia pankkeja, joista se on vastuussa – niiden osalta mainimaan, mitä ovat ne kriittiset funktiot. Minusta nämä kriittiset funktiot, joita pankissa ovat, itse asiassa niiden tulisi olla prioriteettilistalla ensimmäisenä, koska nehän määrittävät sen, mikä on mahdollisen pelastamisen Bank zu beurteilen. Deshalb wollte ich Sie bitten zu... Sijoittajavastuun äh, osalta liittyvät kysymykset. Ja mistä syystä te ette pysty kaikkia pankkeja, joista te olette vastuussa, miksi ette, miksi ette pysty mainitsemaan niistä näitä kriittisiä funktioita, vai onko tässä tilintustumistuin väärässä? Tilintustumistuin sen lisäksi kirjoittaa, että te olitte tehnyt sen arvion, että kaikissa EUn jäsenvaltioissa ei ole pantu toimeen talletussuojadirektiiviä direktiiviä ja että jotkin talousjärjestelmistä eivät pystyisi pelastamaan äh, tai takaamaan talletusten suojaa silloin, kun suurempi pankki kaatuisi. Tämä kysymys meille lainsäätäjinä on hyvin mielenkiintoinen, siis se, että jos eurooppalaista lainsäädäntöä ei panna toimeen, niin voisitko mainita, missä maissa äh, talletussuojadirektiiviä ei teidän mukaan ole pantu toimeen? You might have seen on my face that your Ehkä näette kasvoistani, että hämmennyin hiukan tästä toista kysymystä. Minun pitäisi oikeastaan, oikeastaan luoda tuomioistuimen raportit, mutta no, joka tapauksessa niin kuin aikaisemmin sanoin, niin tuomioistuin arviossaan 2016 lopulla, 17 vuoden alussa silloin, pankkiviranomainen vielä työsti näitä kriittisiä toimintoja oman arvionsa mukaisesti ja me teimme työtä ja kartoitimme kriittisiä toimintoja pankissa 2017 kriisiratkaisusuunnitelmat, jotka tulivat voimaan ja nyt ne ovat näitä viimeisimpiä. Me olemme arvioineet elintärkeitä toimintoja joka ikisessä pankissa, mutta kuten aina, koska pankkitoiminta on monimutkaista liiketoimintaa, vieläkin noitakin kysymysmerkkejä jäljellä, joiden kohdalla toteamme, että tämä saattaisi olla elintärkeä toiminto, mutta meidän täytyy tehdä syvällisempi arviointi tästä vielä vuonna 2018 Tämä on tässä prosessia vuonna 16 tuomioistuin oli todellakin oikeassa siinä, että emme olleet oikeastaan toden, löytäneet kaikkia kriittisiä toimintoja, mutta vuonna 17 Otin hiukan na- na- no, vähän naurunlaiseksi, koska sanoin, että jos me pyydämme pankeilta itsearviointia mm, elintärkeistä toiminnasta, niin varsin isot pankit tulevat siihen tuloksen, että on pari funktioita, jotka olisivat ehkä elintärkeitä. Sitten pienillä pankeilla oli yli 50 äärimmäisen kriittistä elintärkeää toimintoa. Siis lähdetään liikkeelle varsin moninaisista kokemuksista ja nyt on jo harmonisoitu tätä kaikkea ja todettu, mitkä ovat näitä elintärkeitä toimintoja ja kuinka paljon niistä voidaan korvata ja vain ne, joita ei voida helposti korvata, ovat varsinainen huolenaihe, johon täytyy kiinnittää huomiota. Joten tässä tuomioistuimen kanta 2016 oli jo korjattu versio, mutta tietenkin aihe, jota meidän pitää vielä tarkastella enemmän eikä kyse ole siitä, että asetetaan väärät prioriteetit. 16 prioriteetit liittyvät siihen, mitä, miltä yksittäiset pankkikoset näyttivät, mitkä olivat ydinprioriteettejamme. Sitten EDIS, talletussuojajärjestelmä, ymmärtääkseni, mutta voin olla väärässäkin um die... Äh, kysymys oli edistävän kysymys on tällaisesta direktiivistä. Systems, talletussuojajärjestelmät on otettu käyttöön kaikissa jäsenvaltiossa. Talletussuojajärjestelmillä on joitakin eroja joissakin jäsenvaltioissa – Mukana on kuuluisa 11 artikla oikeus siirtää omaisuuseriä. Jotkut tekivät tästä tällaisen korvausjärjestelmän pelkästään, mutta tässä tapauksessa minun täytyy vain lukea tämä tuomioistuimen päätös uudestaan, koska minun ymmärtääkseni meillä on tautosuojajärjestelmä. ja tarkistan sitten, onko direktiiviä sovellettu jäsenvaltiossa asianmukaisella tavalla, mutta tämä tehtävähän kuuluu komissiolle. Jos me sitten huomaa huomaisimme, että puutteita on ollut, niin kääntyisimme komission puoleen ja kertoisimme, mitä olemme löytäneet ja pyydämme sitten komissiota tutustumaan siihen. Ja, tehdä niin kirjallisen vastauksen sitten, kun olette tarkistaneet tämän tekstin. Kiitos. Nyt voimme päättää tämän kohdan. Tämä on hyvin hedelmällinen keskustelu. Kiitos. Odotamme innolla vuoropuhelua ja yhteistyötä kanssanne mukaan lukien, kun työstämme lainsäädäntötyötämme. Kiitos. The discussion on I will need to talk to Boca, but he shows me what the email from this law I have also. Yeah, I wasn't there. We take both offense that they didn't even warrant it. <laughs> so, yeah, colleagues, we need to... Kollegat, siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on viimeinen kohta. Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä ja yleisen verokannan vähimmäistason noudattaminen – olen esittelijä. tästä pyysi. Tämä on hyvin yksinkertainen asia, sen takia päätimme käyttää sääntöä 50, artikla 50 menettely. Eli tämä teksti on jo jaettu teille. Ja kahden päivän kuluttua tuo vastustamisen määräaika onko paitsi jos tietty määrä jäseniä sitä vastustaa. Muuten sitten luo, mietintö on hyväksytymisenä suoraan täysistunnon käsittelyyn. No mistä tässä on kyse ensinnäkin? Tässä on kuulemismenettely artikla 113 perussopimuksesta. Ja on pieni, mutta tärkeä osa tuota yleistä arvonlisäveropakettia komissiota. Kuten tiedätte, se liittyy kunnianhimoisia tavoitteita, mutta tämä tietty osanen vakinaistaa tuon vähimmäissä. Tämä on 15 prosenttia perusarvonlisäverokannalle, josta sovittiin vuonna 1992. Siitä lähtien sitä on säännöllisesti pitki, jatkettu, pidennetty ja viimeinkin komissio on tekemässä pysyvän mikä ei ole ollenkaan kiistanalaista, sillä se on yleisen verokannan alapuolella, joka on yleensä 17 prosenttia vähintään. Olen samaa mieltä sitä, että 15 on sopiva taso edelleen, joten suhtaudun myönteisesti siitä, että tästä tehtäisiin nyt pysyvä järjestelmä ja mietintö. Olla mietintö, joka hyväksyy ja tukee komission kantaa. Ja vetoa jäsenvaltioihin, että ne panevat täytäntöön nopeasti koko arvonlisäverotoimintasuunnitelman. Kuten tiedätte, se sisältää hyvin tärkeitä säännöksiä, mutta se ei siis ole tässä mietinnössä mukana edes tämä kommentti, joka estää Tämä yks, yksinkertainen mietintö, siinä sanotaan vain, että suhtaudutaan myönteisesti komission ehdotukseen, jossa tuo 15 prosenttia otettaisiin pysyväksi ALV-kannaksi. Varjostelijoita ei näy, paitsi edustaja Ziile. Anteeksi, olkaapa hyvä. Haluaisin vain sanoa muutaman sanan Anders Munsin puolesta, joka oli meidän varjostelijamme. Haluaisimme haluaisin vain todeta, kuten totesitte, että komissio on kuusi kertaa pidentänyt tätä vuodesta 192, joten olemme yhtä mieltä siitä, kun tässä konsulniasiakirjassa todettiin, että on tämä pysyvä järjestelmä, joka vaatii sitä, että valtiot soveltavat alv joka on 15 prosenttia tällä hetkellä kaikissa jäsenvaltioissa vähintään 70 prosenttia verokanta, siksi ECR pitää hyvänä tätä ehdotusta, joka on mainittu suosituksessanne. Thank you. Um, Kiitos. Onko muita kommentteja? Pervans. Uh, hyvä puheenjohtaja, hyvä esittelijä. Kiitos tästä ehdotuksesta. Tästä varmaan tullaan olemaan yksimielisiä. Nyt saamme tilaisuuden vain todeta, että minimi ALV-porsenteissa tarvitaan järjestelmä, jota pitää vahvistaa. Ja niin kuin te muistutitte, tämän tekstin lisäksi, jos olisi samaa mieltä, on tiettyä kiireellisyyttä ilmassa, jotta hyväksyttäisiin koko paketti arvonlisäverosta, jonka komissio laati, jotta päätäisiin tästä siirtymävaiheen järjestelmästä, jossa olemme vieläkin mukana. Ja se, että hyväksyttäisiin tällainen minimi kanta, niin sitä ei sitten enää tarvitsisi keskustellakaan. Kiitos. En näe muita puheenvuoropyyntöjä, kuten tiedätte. Vastuksen päivämäärä 20. 21 kalenteripäivää, kun mietintö on, esi- on lisätty äh, eteenpäin. Se on vetuu tänään, 20, tai siis pian 23. maailmassa, sitten mennään täysistuntoon huhtikuussa. Kiitos. Voimme päättää kokouksen. Seuraava kokous pidetään maanantaina 26. maaliskuuta kolmelta päivällä sitten tiistaina aamulla. Muistuttaisin teitä siitä, että huomenna puoli kolmelta. Meillä on yhteinen Ekon budjettiseminaari rahoituskapasiteetista euroalueelle. Tiedoksi myös, että niille jäsenille, jotka ovat mukana pankkiunionin työryhmässä, sitten siellä käsitellään järjestettäviä lainoja huomenna, kyllä, joten Daniel Nöji on sitten paikalla ja komission edustaja. Daniel Nöji tulee valiokunta maanantaina. Sinua kaikki. Kiitos. Kokous päättyy.